Seuraavaksi herra Boriksen mietintö audiovisuaalisista mediapalveluista ja niitä koskevasta direktiivistä. Herra Boris, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin arviointi on nyt käsillä, koska tällaista direktiiviä on pantu täytäntöön ensimmäistä kertaa. Mietintö, jota minä olen tässä valmistellut, on mietintö, joka pyrkii analysoimaan direktiivin vaikutusta kolme vuotta sen voimaan astumisen jälkeen. Arviointi on positiivista, vaikkakin komissio julkaisi raportin asiasta muutaman kuukauden myöhässä – Tämä johtui lähinnä täytäntöönpano viiveistä eri jäsenmaissa. Tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot ovat panneet direktiivin täytäntöön ja se on kyllä aikamoinen menestystarina. Ja voidaankin todeta, että tämä direktiivi on yksi kulmakivistä, kun pyritään takaamaan lehdistön moniarvoisuus ja vapaus se <clears throat> myös edesauttaa media-alan sisämarkkinoiden toteutumista, koska se antaa kuluttajille valinnan vapautta ja tukee sääntelyä. Meillä on yli 8000 lähetystoiminnan harjoittajaa Euroopassa ja yli 2000 tilauspalveluja tuottavaa lähetystoiminnan harjoittajaa. Meille on tärkeää kiinnittää huomiota mainontaan. 20 minuutin sääntö on erinomainen, anteeksi 12 minuutin sääntö on hyvä kompromissi ja siitä tulisi pitää kiinni. Sitten alkuperävaltio maa sääntö on myös toimiva sääntö, jos lähetystoiminnan harjoittaja täyttää lähetystoiminnan kriteerit yhdessä jäsenvaltiossa, niin se voi harjoittaa lähetystoimintaa myös missä tahansa muussa EUn jäsenvaltiossa. Tämä on oikein toimiva sääntö. Olen kulttuurivaliokunnan jäsen ja sitä taustaa vasten haluaisin korostaa alaikäisten suojelua audiovisuaalisten palvelujen tarjoamisessa. On erittäin tärkeää, että muistamme, kuinka mainonta vaikuttaa lapsiin. On tärkeää, että alaikäisiä suojellaan epäasialliselta mainonnalta, kun mainostetaan vaikkapa alkoholia, tupakkatuotteita tai epäterveellisiä elintarvikkeita. Ja lehdistön monimuotoisuudesta ja vapaudesta täytyy myös pitää tiukasti kiinni. Tämähän tuli ilmi jo edellisessä mietinnössä. Ja sitten pitää kieltää kaikenlainen vihaan yllyttäminen. Ja tässä meillä on esimerkkinä ranskalainen televisiokanava, joka kehotti ihmisiä tai yllytti ihmisiä juutalaisvastaisuuteen. Tällainen pitää kitkeä Euroopasta. Ja sitten on tärkeää, että tuetaan myös eurooppalaista audiovisuaalisten palvelujen tuotantoa. 33 äh, prosenttia on riippumattomilta tuottajilta ja sitten kuusi eurooppalaisilta nämä suhdeluvut äh, saavat kannatusta tässä direktiivissä, mutta meidän tulisi pitää enemmän vielä huolta siitä, että eurooppalaista tuotantoa suositaan. Direktiivi kehottaa myös siihen, että kitketään kaikenlainen ikään, sukupuoleen tai uskontoon perustuva syrjintä. Ja tärkeää on pitää myös kiinni, että näkö- ja kuulovammaiset kansalaisetkin voivat seurata mediaa. Näkö- ja kuulovammaisten tarpeet tulisi ottaa huomioon audiovisuaalisia mediapalveluja tuotettaessa. Haluamme, että tämä audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivi ottaa kantaa kaikkiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja myös tuleviin kysymyksiin, esimerkiksi hybridi-TV-asiaan. Tällä hetkellä kuluttajat eivät vielä pysty tekemään eroa lineaaristen ja ei-lineaaristen mediapalvelujen välillä. Nämä ovat asioita, joihin ei voida juuri nyt reagoida, mutta meidän tulee pysyä kehityksessä kiinni ja miettiä, miten alan kehittyminen vaikuttaa hybridi-TV tai miten hybridi-TV voitaisiin ottaa huomioon tämän direktiivin myöhemmissä tarkistuksissa. Näitä pitää pitää silmällä. Kiitän vielä kaikkia avustajia tässä yhteydessä.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 tekstin muotoilussa hän on ottanut useimmat tarkistukset huomioon. Ja tämä oli esimerkki hyvästä yhteistyöstä koko tänä aikana. Haluan tässä ottaa direktiivin artiklan 6 mukaan keskusteluun. Tässä artiklassa kielletään vihan yllyttäminen etniseen alkuperään liittyen. Ja otan tämän tässä nyt esille, koska me puhumme tai elämme juuri sellaisella aikakaudella, jossa tällaiset ääriliikehdinnät ovat tulleet entistä enemmän jäsenvaltiossa esille ja kaikki ne, jotka ovat mukana tällaisessa ääriliikehdinsensä, niin pitäisi tästä kiellosta heille ilmoittaa, joka tässä direktiivissä on mukana. Meillä on nyt mietintö tässä ensimmäistä kertaa ja kaikki siis ne, jotka yllyttävät vihaan, heidän eh, pitäisi tietää, että komissio eh, suorittaa hyvin vahvaa valvontaa ja, ja sitten tietysti tässä voidaan myöskin tämä ottaa huomioon. E Nyt minulla on liikaa puhujia EPP-ryhmästä. Jos puheenvuoron on kerran jo käyttänyt, sitä ei enää saa yleensä käyttää toista kertaa. Ehkäpä Rova Bazavski ja sen jälkeen Rouva Selevska, mm, jo, te voisitte puhua ryhmän puolesta. Rouva Basevska, olkaa hyvä. Kiitos, <clears throat> herra puhemies. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi on keskeinen osa audiovisuaalisten palvelujen sääntelyä Euroopassa. Ja olisi hyvä, että direktiivejä tarkasteltaisiin nyt vähän laajemmasta näkökulmasta. Emme saa ainoastaan pitää kiinni sääntelijöiden riippumattomuudesta kansallisella tasolla, vaan meidän tulisi laajentaa tarkastelukulmaa myös esimerkiksi artiklan 9.2 sisältämiin asioihin, joissa jossa kehotetaan media-alaa luomaan omat käytännesääntönsä sekä kaupalliselle puolelle että, että ei-kaupalliselle puolelle. Ja pitäisi tässä ottaa huomioon myös korkean tason työryhmän suositukset. Tällainen ryhmähän käsitteli nimenomaan lehdistön vapautta ja monimuotoisuutta. Yksi ehdotushan oli, että perustettaisiin jonkinlainen Euroopan tasoinen median seurantakeskus, joka pitäisi nimenomaan huolta siitä, että median moniarvoisuus toteutuisi. Kiitoksia edustaja Sanchez Smith. Merci, monsieur le président. Kiitos arvoisa puhemies. 2010 EU hyväksyi kunnianhimoisen tekstin, jossa se halusi raamittaa audiovisuaalisia palveluja. Se on hyvä ja se on ollut onnistunut hanke. Se lupaa paremman saatavuuden eurooppalaisiin teoksiin. Se suojaa paremmin ja vahvemmin alaikäisiä ja sillä myös halutaan parantaa kulttuurin monimuotoisuutta ja ja siinä halutaan myös rajoittaa huonoa mainontaa. Olisin kiinnittää huomiota ne kappaleeseen 13. Tässä mietinnössä hän pyytää yksiselitteisesti, että media- ja audiovisuaaliset palvelut olisi suljettu pois kaikista kaupallisista sopimuksista. Me äänestämme tästä torstaina EUn ja Yhdysvaltojen välisestä kauppa, vapaakauppasopimuksesta. Parlamentti pitää toimia yhteneväisesti ja pyytää yksiselitteisesti AV-palvelujen poissulkemista näistä neuvottelumandaateista. Jos sopimukseen sisältyisivät nämä palvelut, niin silloin niiden tulevaisuuden parantaminen vaarannettaisiin ja jos direktiivi myös, josta keskustellaan tänä päivänä. Lähdetäänkö tätä sektoria liberisoimaan, silloin me vaarannamme kulttuurin monimuotoisuuden, joka on yksi Euroopan rakentamisen perusperiaatteista. Voimme äänestää Yhdysvaltojen puolesta, mutta samalla voimme puolustaa kulttuuria ja AV-palveluja Euroopassa. Kiitos paljon. Thank you. Mrs. Kiitos. Sitten Rovat Silevska. panie przewodniczący! sprawozdanie to. paljon kiitoksia arvon puhemies. Tässä mietinnössä keskitytään erittäin tärkeisiin asioihin ja olen hyvin mielissäni siitä, että esittelijä Boris päätti, että meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin vanhempien ja kuulovammaisten ja näkövammaisten tilanne. Tämä on melko laajalti hyväksyttävä, mutta tässä nyt myöskin ovat kyseessä kannettavat välineet, eli ihmiset, jotka ovat vammaisia, jotka tarvitsevat joitakin lisäpalveluita, kuten esimerkiksi viittomakieltä olisi otettava huomioon. Meidän tarjouksemme pitäisi olla laajempi. Tässä pitäisi ottaa näiden ihmisten tarpeet huomioon, koska näin voitaisiin päästä hyvin monista esteistä eroon, joita yhteiskunnassamme vielä on. Tämä vaikuttaisi myöskin siihen, että taisteltaisiin sosiaalista syrjintää vastaan, joita nämä ihmiset kohtaavat joka päivä. Kiitoksia. Kyllä. Kiitos ja lopuksi herra Mattula. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În condițiile... Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvä komission jäsen. Ottaen huomioon tekniikan kehityksen, niin on selvää, että mediaa tulee säädellä, jotta ilmaisuvapaudesta pidetään kiinni ja palveluiden saatavuudesta ja niin edelleen. Internet on mahdollistanut sen, että yhä useampi kansalainen voi nauttia audiovisuaalisista palveluista, olivat ne sitten tilauspalveluita tai yleisesti tuotettuja palveluita. Markkinat kehittyvät nopeasti ja komission analyysi äh, tämän direktiivin täytäntöönpanosta on tärkeä raportti siitä, kuinka alan sääntely on onnistunut. Ja tässä tehdään myös ehdotuksia, että jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä toimiin, joilla erityisesti suojataan, suojataan alaikäisiä eh, mainonnalta, erityisesti kun mainostetaan vaikkapa epäterveellistä ruokaa. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy taata se, että riippumaton tuotanto kattaa vähintään 10 prosenttia audiovisuaalisten palveluiden tuotannosta Tätä pitäisi vielä vahvistaa ja pitää kiinni myös siitä, että myös näkö- ja kuulovammaiset voivat nauttia audiovisuaalisista palveluista. Kiitos ja sitten komission jäsen Rova Gross. President. Kiitoksia puhemies. Um, niin, tapanahan on, että jos olette käyttäneet jo puheenvuoro, niin silloin toista kertaa ei voida käyttää sitä. Puhuja puhuu ilman mikrofonia, tulkit eivät kuule, mitä hän sanoo. E Eihän tässä minusta ole nyt kyse, vaan haluaisin vain tietää, miten tämä nyt menee. No, poikkeusluvalla saat nyt käyttää puheenvuoron. Panie przewodniczący, e, tu chodziło tylko o zasady, bo rzeczywiście sytuacja była taka... Kiitoksia. Minä haluaisin tässä viitata periaatteisiin, koska ainoastaan EPPn puhujat käyttivät puheenvuoron. Näin kyllä, että kasvosi äh, olivat vääristyneet kauhusta, kun puhuin viimeksi ja käytin enemmän aikaa kuin minun olisi pitänyt, mutta minä nyt kyllä tulen lopettamaan ajoista tai jopa ennen sitä. Haluaisin sanoa, että tämä edustaja Borisin mietintö on erittäin hyvä. Me tuemme sitä ja varsinkin kohta seitsemän saatavuus, sitten 14 ja 15, lasten ja nuorten alaikäisten suojelu, artikla 8, mainokset ja sitten kohta 17 kyllä tätä mietintöä kannattaa tukea. Kiitoksia. Ja minä nyt lopetin ennen kuin aikani päättyi. Commissioner Cruz. Niin, komissaari Cruz, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puhemies. Minulla on on Mikalskille myönteinen viesti. Minä en suinkaan ole EPP-ryhmästä ja minä suhtaudun myönteisesti Boriksen mietintöön. Se on oikein tasapainoinen ja siinä otetaan hyvin huomioon tasapainoinen lähetys, lähestymistapa ja tämä varmasti auttaa komissiota tulevassa työssään ja haluaisin lämpimästi kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä. Mitä tulee audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanoon, niin mehän olemme käynnistäneet tutkimuksen, jolla pyritään arvioimaan, missä määrin alaikäiset altistuvat alkoholin mainonnalle. Tutkimus saatetaan päätökseen ensi vuonna. Komissio aikoo myös, kuten vihreässä kirjassa on mainittu, säännellä entistä tiukemmin kaupallista mediasisältöä ja kehotan teitä ottamaan osaa siitä käytävään keskusteluun. Mitä tulee perinteiseen lähetystoimintaan, että se kattaa edelleen nelisen tuntia päivässä keskimäärin, joten se on kyllä merkittävä osuus median kulutuksesta. Näitä perinteisiä tv on vielä suurin osa eurooppalaisista televisiovastaanottamisista, mutta totta kai kehitys menee eteenpäin kovaa vauhtia. Me haluamme, että talouskasvu vahvistuu myös audiovisuaalisella alalla, mutta samalla haluamme suojella eurooppalaisia arvoja. Mainitsemani vihreä kirja aloittaa kuulemisprosessin ja kehotammekin kaikkia sidosryhmiä ottamaan osaa kansalaiskeskusteluun ja tämän prosessin perusteella päätämme, miten tulevaisuudessa alaa säännellään ja seurataan. Kuulemisprosessi jatkuu elokuun loppuun asti. Vihreän kirjan soveltamisala on suurempi kuin eh, perinteinen televisioala. Se sisältää myös internetin. Ja se ottaa siis huomioon sekä perinteisen lähetystoiminnan että, että <clears throat> internetin kautta tapahtuman median jakelun se on hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa ja tässä kiinnitämme tässä yhteydessä myös huomiota eurooppalaisen sisältötuotannon tukemiseen, alaikäisten suojeluun ja kaikkiin muihinkin tässä mainittuihin tärkeisiin asioihin. Ja me tutkimme myös markkinointirakenteita, rahoitusmahdollisuuksia ja jakelurakenteita ja tämän kirjan perusteella käynnistetään myöhempiä kuulemistilaisuuksia myös ähm, tiedotusvälineiden vapaudesta ja median monimuotoisuudesta. Me odotamme innolla tulevaa hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, erityisesti kulttuurivaliokunnan kanssa. Thank you, Commissioner. Kiitos. Thank you, Piotr Boris. Komission jäsen. Ja haluaisin lopuksi vielä kiittää herra Borista erinomaisesta mietinnöstä, josta äänestetään huomenna kello 12.30. Kiitos kaikille kollegoille. Siirrytään Rouva Omen Riitenin mietintöön riittävistä, turvatuista ja kestävistä eläkkeistä. Tämähän koskee suoraan sekä häntä että minua. Olkaa hyvä. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's. Kiitos Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Rova Cruz, olen iloinen, että olette paikan päällä. Haluaisin aloittaa